Ja puhemies Martin Schulz pyysi minua kertomaan teille, että on muodostettu uusi eh, poliittinen ryhmä eh, Europe of Freedom and Direct eh, Democracy, joka alkaa ja tästä mä muodostuu 40 jäsenestä ja pyyntö on työjärjestyksen mukaisesti esitetty parlamentin puhemiehelle tämän ryhmän luomisesta. Ja nyt aloitamme sitten äänestyksen. Kiitoksia oikein paljon. Ymmärtääkseni tällä tavoin osoitettiin arvostusta minun puheenjohtajuudeltani.